guests. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa myös vieraillemme tähän meidän ihmisoikeuksien alivaliokunnan kokoukseen. Täällä on monia kieliä. Voitte kuunnella suomea, espanjaa, ihan mitä vaan. Niin voitte myös puhua näitä kieliä. Haluaisin tässä nyt esitellä esityslistan. Katsotaan sitten, voimmeko hyväksyä sen. Tänään on erityinen kokous, nimittäin kello 16.30 jälkeen. Meillä on yhteinen kokous naisten oikeuksien valiokunnan kanssa. Ja siellä käsitellen YK on turvallisuusneuvoston päätöslauselman 13250 kymmenettä vuosipäivää. Tarkastelemme sitä, miten se on toteutettu ja niin edelleen. Eli kello 16.30 asti olemme täällä salissa ja sitten siirrymme toiseen saliin toisessa rakennuksessa. Ja haluaisin myös mainita, että täällä esityslistalla on aihe, joka koskee Kuubaa. Se on oikeastaan vain tiedoksi mutta haluaisin kertoa, että meillä on enemmän aikaa käsitellä tätä aihetta, eli ihmisoikeustilannetta Kuubassa joulukuussa Sakarov-palkinnon luovuttamisen yhteydessä. Eli voimmeko hyväksyä esityslistan? No, nyt muutama ilmoitusluontoinen asia puheenjohtajalta. Iraniin liittyen. Te varmasti olette seurannut rouva Ashtianin tilannetta ja mm, pelastuksia, yrittää pelastaa hänen henkensä. Viime tiistaina ja keskiviikkona kansainvälisesti yrittäen pelastaa hänen henkensä. Oli huhuja liikkeellä, että hänet telotettaisiin hiljaisuudessa. Tämä on tapahtunut jo aikaisemmin Iranissa. Parlamentin puhemies Busek otti kantaa ja Iran valtuuskunnan puheenjohtaja minä myös otimme kantaan ja satoja, ellei tuhansia lausuntoja annettiin ympäri maailmaa ja me saimme myös tiedonannon Iranin suurlähetystöstä, että päätöstä ei ole vielä tehty, joten siksi teloitusta ei tapahtunut, mutta meidän täytyy kuitenkin seurata tätä järkyttävää tilannetta. Ja haluaisin myös mainita, että on myös huolestuttavia tiedonantoja siitä, että nais- naispuolisia poliittisia vankeja Teheranissa on viety erikoisyksikköön. Tilanne on huono siellä. Yleensä hoidetaan huume riippuvaisia ja nämä poliittiset vangit eivät saa edes puhelimitse pitää yhteyttä ulkomaailmaan, ja tämä on todellakin huolestuttavaa. No sitten Irak, herra Stevenson, Irak-valtuuskunnan puheenjohtaja, on kirjoittanut Irakin vastapuolille. Hän on ottanut esille, että parlamentti vastustaa kuolemanrangaistusta kaikissa tapauksissa, myös Tarik Asisin tapauksessa ja muissa tapauksissa. Sitten Venäjä. Te varmasti muistatte 31.8. Varapuheenjohtaja Andri Kiine ja minä muun muassa tarkkailimme mielenosoitusta, jossa puolustettiin ilmaisun ja kokoontumisvapautta Moskovassa – kovista sanoista huolimatta pääministeri Putinin taholta ja Moskovan pormestarin taholta liittyen siihen, että täytyisi hakata ihmiset, jotka tulevat tällaiseen mielenosoitukseen, niin nyt kuitenkin on otettu askeleita kohti kokoontumisvapautta. Ehkä tämä liittyy liittyy pormestarin vaihdokseen Moskovassa tai sitten ei, mutta joka tapauksessa 31.10. mielenosoituksessa viranomaiset osittain sallivat tämän osana tämä määrä oli kuitenkin rajoitettu. No tietysti tämä on aika outoa demokratiassa, että sallitaan mielenosoitus 200 tai 800 ihmisille, miten tätä nyt sitten valvotaan, mutta joka tapauksessa tietysti voidaan katsoa, että onko tämä nyt sitten edistystä, mitä demokratiaan tulee vai ei. Mutta herra Alek Orlov, mutta, ja Ludmila Aleksejeva, niin he ovat sanoneet, että tämä on voitto, joten me seuraamme kehitystä. parantaa Ladford ja minä kirjoitimme kirjeen YKlle ja USAn viranomaisille liittyen siihen, että huumeita isosta Britanniasta viedään USAhan ja mielestäni meidän pitäisi ottaa tämä korkeudustan Ashtonin kanssa esille, jos Euroopan unioni ottaa vakavasti sen, että se mm, taistelee kuolemantuomantoa vastaan, niin silloin huumeita ei pitäisi viedä maahan, jossa niitä käytetään ihmisten teloittamiseen. Rova Ashton kirjoitti minulle asetuksesta liittyen kidutusvälineisiin ja tätä asetusta tullaan tarkastamaan – Nämä koskee siis äh, välineitä, joita voidaan käyttää kidutukseen. Katsotaan sitten, miten tässä käy ja palataan tähän asiaan myöhemmin. Sitten Tämä liittyy Kohomin kokoukseen. Niin kuin on ollut äh, aina kuuden kuukauden välein, niin puheen johtaja tulee ottamaan siis, on mukana tässä kohon kokouksessa ja olin erittäin tyytyväinen, että pystyin osallistumaan epävirallisiin kohon, vi- kohon kokoukseen kaksi viikkoa sitten. Ja minua pyydettiin esittelemään Euroopan parlamentin odotukset, mitä EUn ihmisoikeuspolitiikkaan tulee. Ja minun täytyy sanoa, että minä olen optimistinen, että varmasti tilanne tulee parantumaan, mitä ihmisoikeuspolitiikkaan tulee. Jos saadaan esimerkiksi tiedonanto korkealta edustajalta ja yksi tärkeä osa tässä pitäisi olla, että tämä taho KOHOM, sitä tulisi vahvistaa. Ja toinen tärkeä asia on, että meillä on oikeutetusti aihetta uskoa, että saamme enemmän avoimuutta, mitä näihin kysymyksiin tulee. Mutta me tulemme palaamaan tähän erittäin tärkeään aiheeseen myöhemmin, mitä tulee EUn ihmisoikeusstrategiaan. Olen kirjoittanut parantajalle Ashtonille, koska on ollut huhuja, että nyt kun ulkosuhteita, ulkosuhdehallintoa rakennetaan, niin ei ole tarvittavia rakenteita, mitä ihmisoikeuksiin tulee. Kirjoitin hänelle ja otin tämän myös lähettiläinen kanssa esille Bryggessä kaksi viikkoa sitten. Ja mielestäni oli hyvä, että parlamentti ottaa esille näitä kysymyksiä tärkeässä vaiheessa, kun ulkosuhdehallintoa kootaan. No sitten vielä Burma vaalit, joista me olemme keskustelleet, olivat vihdoin eilen ja USA puolsi voimakkaasti YK vaatimusta tutkia rikkomuksia. parantaa Ashton ilmeisesti on aika varovainen lähestymisessään, mitä tähän ehdotukseen tulee, mutta Euroopan parlamentti on kuitenkin voimakkaasti tukenut tätä, joten tämä on aihe, suhteen meidän täytyy painostaa. Joten tällainen tutkimus sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan on vireillä. Ja yksi tapaus, jota olemme seuranneet Syyriassa, Muhammad al-Sani, hän on vangittu ja häntä vastaan hyökättiin vankilassa – ja me uskomme, että on selvää, että hänet on vangittu, koska hän taistelee ihmisoikeuksien puolelta. Tämä oli erittäin vakava hyökkäys hänen henkeään vastaan ja tämä oli muutama päivä sen jälkeen, kun hän oli saanut kaksi eri tunnustusta työstään. Joten me seuraamme tätä tapausta ja tuota, Toivon, että herra Alhassani vapautetaan ja myös muut toinen poliittinen vanki, jota me olemme seuranneet no, erittäin aktiivisesti, Heitsam al-Maleh. No sitten lyhyesti vielä Venäjästä. Unohdin mainita, että meidän täytyisi kaikkien seurata ihmisoikeuspuolustajien tapauksia. Journalisti, hän että on pahoinpidelty tuntemattomalta taholta. Tässä on kyse kahdesta henkilöstä. Molemmat näistä ovat puolustaneet Himki-metsää, jossa on suunnitella suuri infrastruktuuriprojekti. Ja herra Fetishev hänet hakattiin pahasti 4.11. ja sama tapahtuu myös journalistille, Kommersant-lehden journalistille Herra Kashin, 30-vuotias journalisti, joka on myös kirjoittanut tästä Hinkimetsän tapauksesta. Hänet hakattiin niin pahasti Moskovassa perjantai- ja lauantai välisenä yönä, että hänet täytyy laittaa keinotekoiseen koomaan. Ja meidän täytyisi todellakin painostaa Venäjän viranomaisia, että he tekevät todellakin tutkimuksen liittyen näihin vakaviin hyökkäyksiin ihmishenkiä kohtaan, ihmisiä kohtaan, jotka tekevät erittäin tärkeää ihmisoikeustyötä. Minä lopetan aivan kohta, mitä tiedonantoihin tulee, mutta haluaisin vielä mainita, että kansainvälisen kaupan valiokunta on hyväksynyt tärkeän mietinnön, joka liittyy ihmisoikeuksiin kauppasopimuksissa, ja tämä on myös erittäin tärkeä meille. Olen iloinen sanoissani, että lausunto meidän alivaliokunnalta on otettu huomioon tässä mietinnössä. Siinä puhutaan lapsityöstä ja myös työstä, mitä kidutuksen vastaisen taistelun tulee. Ja se viedään sitten täysistuntoon joulukuussa. Varmaan monia muitakin tapauksia voisi mainita, mutta nyt kuitenkin siirryn esityslistan kohtaan kolme. Herra Hauits. Minulla on vain yksi kysymys puheenjohtajalle. Varmasti tiedät, että on puhuttu muutoksista viime hetkellä. Meillä on aika vähän aikaa keskustella näistä kompromissitarkistuksista – Sandro Kiini keskusteli niistä parhaillaan, sen takia hän ei ole täällä paikalla ja halusin vain ilmoittaa, että hän on siellä. Ja voi olla, että, että tarvii, siellä tarvitaan henkilöä vielä kuuden jälkeen, jotta sitten saadaan asiat tehtyä ennen huomista keskustelua. Halusin vain vahvistuksen tähän. I know that the secretary kyllä voin vakuuttaa sihteeristö auttaa Rova Andrikiineä äänestyslistan suhteen ja tarkistusten suhteen. Ja olen vakuuttunut, että äänestys voi tapahtua huomenna. Ja odotamme laajaa vastausta tähän raporttiin ihmisoikeusraporttiin. Nyt haluaisin siirtyä esityslistan kohtaan kolme. Tämä on julkinen kuulemistilaisuus ihmisoikeuksista Meksikossa. Ja nyt keskitymme Oaxacan tilanteeseen. Siellä on tapahtunut erittäin traagisia tapahtumia sekä ihmisoikeustaistelijoita että alkuperäisväestön jäseniä on tapettu. Ja nyt valitettavasti näyttää siltä, että tälle väkivallan kierteelle ei ole loppua, joka jatkuu Etelä-Meksikossa. 27.4.2010 aseistetut miehet hyökkäsivät ihmisoikeuspuolustuen kimppuun ja tapot e, Jyri Jaakkola, jonka minä henkilökohtaisesti tunsin, ja Betty Carinjon. No, miksi tästä nyt on tullut sitten näin tärkeä tapaus? Oli ulkomaalainen e, humanitaarinen työntekijä, joka tapettiin ja Meksikossa tarkastellaan totta kai tätä tapausta, koska tämä on kansainvälinen tapaus ja ehkä sitten panostuksen avulla niin saattaa olla, että ehkä syylliset saadaan oikeuden eteen ja sitten voidaan myös käsitellä tätä laajempaa kysymystä. Joten 30 hengen ryhmä ihmisoikeustaistelijoita Saksasta, Italiasta, Belgiasta oli myös ihmisiä paikalla, joten he olivat paikalla dokumentoimassa ihmisoikeusloikkauksia Trikin alueella. Tämä on tämä alkuperäisväestön alue, ja he halusivat olla tukemassa ihmisoikeuskysymyksissä. Ja tämä on yksi köyhimmistä alueista, ongelmallisista alueista maassa. Viranomaiset eivät menneet vasta kun päivää myöhemmin tapahtuma-alueelle. He väittävät, että se ei ollut turvallista. Ja sitten kolmas viidettä tehtiin valitus siitä, että viranomaiset eivät ole tässä tapauksessa toimineet ja he halusivat, että tutkimusta tarkkailtaisin sitten. Yleinen syyttäjä otti käsittelekseen tämän kysymyksen ja myöhemmin jälleen haavoitettiin kahta ja kukaan ei nyt ole joutunut oikeuden eteen näistä rikoksista. 70. USAsta otettiin yhteyttä Meksikoon, vaadittiin suojelemaan tätä yhteisöä, joten rangaisemattomuus oli otettu esille tässä yhteydessä ja tässä mainittiin myös uhkaukset ovat lisääntyneet, mitä ihmisoikeuspuolustajien tulee. Tämän me olemme havainneet ja raja-alueella ennen kaikkea mm, ihmisten turvallisuus on uhattunut. Murhia, jengisotia ja niin edelleen. Kaikki mm, kansalaiset, mutta ennen kaikkea alkuperäisväestö on erittäin haavoittuvainen. Ja haluaisin lisätä, että Mm, kansainväliset rahoitukset ja kaikkea, mitä kaivostoimintaan tulee tuhoa alkuperäisväestön asuinalue. Ilmeisesti ei ole tahtoa, kapasiteettia eikä resursseja, jotta suojella näitä ihmisiä. Joten tämä on todellakin erittäin valitettava tilanne, joka täytyy saada parannettua. Meidän puhujamme tänään ovat herra Jyri Jaakolan vanhemmat, rova Eve Leena Jaakkola ja herra Raimo Jaakkola. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Ja sitten he ovat tiivisti seuranneet tapahtumia. Ja toivottavasti oikeus toteutuu heidän murhatun poikansa kohdalla ja myös muiden henkilöiden kohdalla, joita kohtaan hyökättiin. Ja minä ehdottaisin sen jälkeen, kun he ovat puhuneet, niin me pidämme minuutin hiljaisuuden Jyri Jakolan muistoksi. Toiset puhujat ovat herra David Penja. Hän on asianajaja, joka seuraa Jaakkolan tapausta. Sitten herra Petros Mavromikalis, DG Relexistä, Euroopan komissiosta. Ja sitten ministeri Alejandro Negrin. Hän tulee Meksikon ulkoministeriöstä. Hän tulee puhumaan Meksikon hallituksen suulla. Sitten olemme pyytäneet herra Negrin antaisi virallisen selvityksen tutkimuksesta, mitä Jyri Jaakkolan tapaukseen tulee ja yleiseen tilanteeseen. Ja me olemme erittäin kiitollisia, että Meksikon viranomaiset ovat järjestäneet asian niin, että herra Negrin pystyy olemaan paikalla täällä ihmisoikeuksien aliovaliokunnassa ja toivottavasti tämä tarkoittaa sitä, että myös tulevaisuudessa voimme tehdä yhteistyötä. Haluaisin myös mainita, että kaksi viikkoa sitten Meksikon suurlähetystö puhui meille kuoleman rangaistuksesta. Ja me olemme erittäin kiitollisia siitä, että te olette täällä. Ja herra Negrin varmasti vie, viest, tuo viestiä myös herra Gabino Guelalta, Oaxan kuvernoorilta hän astuu virkaansa ensimmäinen kahdetta toista sen jälkeen, kun hän voitti vaalit kesäkuussa. Ja tämä on varmasti askel eteenpäin, mitä demokratiaan. Ja nyt vasemmisto oikeasti on muodostanut koalition tukeakseen herra Gabinioa. Monet kollegat ovat seuranneet tätä tapausta. Roth Hassi ja Keller kävivät tutkimusmatkalla heinäkuussa Meksikossa, koska he halusivat tietää tarkkaan, mitä Oaxacassa tapahtuu, jossa myös Jyri Jaakkola ja Betty Carinho murhattiin. Ja herra Markus Ferber on myös paikalla. Hän on varapuheenjohtaja EU-Meksiko-yhteisparlamentaarissa valiokunnassa. Ehkä rouva ja herra Jaakkola voivat aloittaa. He voisivat esittää omat kantansa ensin, mitä tähän traagisen tapahtumaan tulee. Kiitos. Kiitämme mahdollisuudesta olla läsnä tässä kuulemisessa. Poikamme Jyri halusi edistää rauhaa ja oikeudenmukaisuutta ihmisten välillä – Jyri meni Meksikoon oppiakseen, oppiakseen alkuperäisväestöltä ja rakentaakseen yhteyksiä kansojen ja ihmisten välille. Hän halusi läsnäolollaan ulkomaalaisena estää väkivaltaa. Siinä hän ei onnistunut, ainakaan lyhyellä aikavälillä, vaan hänet murhattiin. Me Jyrin vanhemmat olemme huolissamme Jyrin murhan tutkimusten etenemisestä – Yhteistyö liittovaltion syyttäjän kanssa oli hyvää Meksikon vierailumme aikana, mutta sen jälkeen Meksikon viranomaiset eivät ole olleet meihin minkäänlaisessa yhteydessä. Suomen Meksikon suurlähetystö on ollut yhteydessä liittovaltion syyttäjään, mutta ei ole saanut uutta informaatiota tutkimusten etenemisestä. Meksikossa ollessamme jäimme siihen käsitykseen, että nyt samalla kun odotetaan poliittisesti vakaampia olosuhteita Oahakan osavaltiossa, syyttäjä työstää tutkinta-aineistoa eteenpäin, jotta se on perusteellisesti argumentoitu ja että saadaan täydennettyä todistajan lausuntoja. Asianajajalta saamamme käsityksen mukaan mitään merkittävää ei ole kuitenkaan tapahtunut. Syksyn aikana väkivalta Sanhuan Kopalan kylän lähettyvillä on jatkunut, jopa kiihtynyt – ja asukkaat ovat joutuneet pakenemaan kylästään. Me olemme huolissamme alueen asukkaiden turvallisuudesta, mutta myös huhtikuun 27. päivän karavaanista hengissä selviytyneiden ja muiden mahdollisten todistajien turvallisuudesta. Oikeudenkäynnille ei ole edellytyksiä, jos todistajat eivät voi luottaa turvallisuuteensa. Kysymys on siitä, uskaltavatko he todistaa. Todistajien suojelumekanismeja on tietojemme mukaan olemassa, mutta niiden käytännön toteutus ei ole uskottavaa, eivätkä todistajat pysty luottamaan niihin. Meidän käsityksemme on, että jutun tutkinnan eteneminen vaatii kansainvälistä painostusta. Jyri on EU-kansalainen, joka on murhattu Meksikossa, jonka EU tunnustaa demokratiana ja jolla muun muassa on vapaakauppasopimus EUn kanssa – me toivomme, että Euroopan unionin edustajat pitävät Jyrin murhaa esillä kaikissa mahdollisissa tapaamisissa Meksikon viranomaisten kanssa ja myös muilla tavoin vaativat selvityksiä tutkinnan etenemisestä. Tämän täytyy olla edellytys myös EUn ja Meksikon kauppasuhteiden paranemiselle. Jos ja kun asia etenee oikeudenkäyntiin, myös oikeudenkäynnin aikana tarvitaan seurantaa, todistajien suojelua ja kansainvälistä painetta. On tärkeää saada tämä tapaus ratkaistua, koska se voi toimia ennakkotapauksena. Se voi edesauttaa rankaisemattomuuden kulttuurin murtamista. Ja, ja siinä mielessä se on hyvin tärkeä. Meille henkilökohtaisesti se on tietysti tärkeää oman poikamme vuoksi. Kiitos. Kiitos erittäin paljon Eve Jaakkola ja nyt ehdottaisin, että pidämme hiljaisen minuutin Can I just point out that the, the, the photo you see of Yuri is um, this... Haluaisin vielä painottaa tässä kuvassa. Jyri on, on veneen edessä, jonka suomalaiset rakensivat, jotta voitaisiin sitten edistää kauppaa eri maiden kanssa. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron David Penjalle, asianajajalle, joka työks, työskentelee Jaakkola-tapauksen parissa. Kiitoksia. E, tosiaan minä olen asianajaja tässä tapauksessa, yksityisasianajaja ja olen myös ihmisoikeusaktivisti. Edustan Jaakkolan perhettä, Karinjon perhettä ja 19 henkin jäänyttä tässä hyökkäyksessä 27. huhtikuuta nyt olisi tärkeää äh, käydä läpi äh, tilannetta Meksikossa maan pohjoisosassa, varsinkin pohjoisrajalla on paljon väkivaltaisuutta ja eh, järjestäytynyttä rikollisuutta. Eh, siellä eh, sotilaat rikkovat ihmisoikeuksia, puolisotilaalliset joukot myös, mutta kyseessä on rikollisuus. Mutta maan eteläosassa on nähtävissä, että väkivaltaisuus on enemmänkin poliittista ja tämä saattueeseen kohdistunut hyökkäys 27. huhtikuuta, jossa Juri Jakola ja eh, Betty Karinjo saivat surmansa. Kyse oli eh, poliittisista ryhmistä. Tämä väkivaltaisuus on jatkunut usean vuoden ajan ja varsinkin siihen on johtanut rankaisemattomuus ja tämä tapaus on kiinnittänyt huomiota kansainvälisesti. Eh, nyt edelleen jatkuu rankaisemattomuus. Tutkima, tutkimusta eh, hoitaa yleinen syyttäjä, yleisen syyttäjän virasto ja siinä ollaan menty eteenpäin hiukan, mutta noin 70 prosenttia tutkimuksista, joita on tehty, eh, Niitä ovat tehneet asianajajat, henkinjääneiden perheet. He ovat tukeneet tätä tutkimusta. Noin 70 prosenttia tutkimuksesta on lähinnä tätä epävirallista tutkimusta eikä yleisen syyttäjän virallista tutkimusta. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää, että myös e- Meksikon hallitus syyttäjäviraston kautta edesauttaa tätä tutkimusta ja todella toivomme, että tulisi enemmän todistajia, todistajat uskaltaisivat todistaa, jotta saamme eteenpäin tutkimuksia, aivan kuten Eve Jaakola sanoi. Meillä ei ole suojaa todistajille. Me olemme useaan otteeseen toistaneet, että saisimme suojelua näille henkiin jääneille ja ei ole nyt tällaista mekanismia olemassa. Tässä eh, tapauksessa mm, kun eh, on hyökätty ihmisoikeusaktivistia ja eh, vastaan, vaikka Meksikon hallitus on valmistelemassa ihmisoikeusaktivisteille suojelujärjestelmää, niin tämä suojelujärjestelmä siihen ei välttämättä tule mukaan kaikkia kansalaisjärjestöjen aktivisteja ja eikä se ole saanut syntyään eh, ihmisoikeusaktivistien eh, ehdotuksista, vaan kyseessä on eh, hallituksen ehdotus, jossa ei ole kuultu ihmisoikeusaktivisteja. Ja se huolestuttaa meitä, koska saattaa olla niin, että tästä mekanismista tulee sellainen, että se oikeuttaa valtion toimet ilman kuitenkaan mitään suojaa Eh, ihmisoikeusaktivisteille. Tässä tapauksessa eh, on herännyt kansainvälinen huomio. Me olemme tutkineet asiaa jo seitsemän eh, kuukautta ja vaikka syyttäjän virasto on mennyt eteenpäin, niin edelleen paljon puuttuu asioita ja me haluamme, että rankaiset koskemattomuus eh, rikkoutuisi, ei ainoastaan Jyri Jaakolan tapauksessa, vaan tämä olisi tärkeää, eh, jotta eh, suhtauduttaisiin vakavasti näihin hyökkäyksiin, jotka kohdistuvat aktivisteihin ja trikien parissa nyt on ollut 26 surmaa ja kyse on rankaisemattomuudesta nimenomaan Oaxacan alueella. Kiitos. Thank you very much, David Ben. Kiitoksia, David Benja. Kerroit hyvin selkeästi, miksi tämä tapaus ansaitsee kansainvälistä huomiota ja minkä takia se on niin tärkeää. Ja jotta voitaisiin tähän rankaisemattomuuteen puuttua. Nyt sitten kutsuisin Euroopan komission edustajan tänne puhumaan. Olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Öö, Meksikon hallituksen edustaja on täällä paikalla ja puhuu juuri tästä erityistapauksesta, joka koskee näiden kahden aktivistin murhaa, joten minä haluaisin itse lyhyessä puheenvuorossani keskittyä suhteisiin Meksikon kanssa ihmisoikeuskysymyksissä. Komissio on tietenkin huolissaan tilanteesta, väkivaltaisesta tilanteesta, joka vallitsee Meksikossa tällä hetkellä ja se liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Meitä huolestuttaa eh, ihmisoikeusloukkaustilanne. Usein eh, kyse on eh, siitä, että taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Me olemme tässä yhteydessä tyytyväisiä siihen, että toukokuussa tänä vuonna ensimmäistä kertaa lähdettiin kahdenväliseen vuoropuheluun Meksikon ja EUn välillä – ja näin käsitellään erityisesti ihmisoikeuksia. Ensimmäinen kokous pidettiin tässä 12. toukokuuta Meksiko Cityssä. E, se oli erittäin rakentava ja suora. Me kävimme läpi eri kohtia, jotka huolestuttavat meitä, esimerkiksi armeijan käyttöä poliisin tehtäviin, samoin kuin ihmisoikeusaktivistien tilannetta käsiteltiin lehdistön vapautta ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja alkuperäiskansojen oikeuksia. Tämän lisäksi me olemme katsoneet ihmisoikeusyhteistyötä Meksikon ja EUn e välillä ja arvioineet tulevaisuuden mahdollisuuksia. Ensimmäinen konkreettinen vaihe oli se, että päätimme lähteä kahdenväliseen väliseen yhteistyöhön ajatellen naisten, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja eh, eh, nyt haluttaisiin, että ryhdytään eh, Campal de kautta tähän prosessiin. Nyt pidettiin lehdistötilaisuus kokouksen jälkeen ja se sai aikaan paljon näkyvyyttä. Me meidän mielestämme tämä on hyvä tekijä, tämä näkyvyys osoittaa, miten menestynyt tämä vuoropuhelu on. Me haluamme viedä päätökseen tämän vuoropuhelun niin, että käymme vuoropuhelua myös kansalaisjärjestöjen kanssa seuraavassa kokouksessa ja tällä tavoin järjestöt ja asiantuntijat voivat vaihtaa näkemyksiään ja hyviä käytäntöjä ihmisoikeuskysymyksissä ja tällä tavoin voidaan rikastaa virallista vuoropuhelua. Tämän ensimmäisen vuoropuhelun aikana me olemme käyneet läpi myös San Juan Kopalan kysymystä. Me olemme kiinnittäneet huomiota myös siihen, että haluaisimme nähdä, että Jyri Jaakolan ja Betty Karinjon murhaajat saataisiin oikeuden eteen ja haluan tässä yhteydessä kunnioittaa näitä kahta ihmisoikeusaktivistia eh, ja kaikkia, jotka taistelevat eh, Meksikossa ja muualla paremman maailman puolesta. Ja toivoisimme, että nyt eh, tämän, näiden murhien tekijät joutuvat oikeuden eteen. Nyt olemme sitä mieltä, että tarvitaan todistajille kunnon suojelua. Vuoropuhelu ei vielä ole ollut ainoa toimintamuoto komissiossa. Myös Euroopan unionin edustustojen päälliköt ovat tuominneet nämä hyökkäykset ja murhat. Ja olemme vaatineet, että tässä oikeus voittaisi Niinpä useaan otteeseen edustustomme eh, Meksikossa on halunnut kiinnittää tähän huomiota eh, ja halutaan, että käydään läpi tämä asia, tutkitaan hyvin tarkasti ja suojellaan nämä eh, todistajia. Myös paikalla oleva edustusto haluaa, että Oaxacan kuvernööri ryhtyy toimiin halutaan, että tähän asiaan kiinnitetään huomiota. Mutta näiden surullisten tapausten lisäksi me olemme tietoisia siitä vaarasta, joka edelleen vallitsee Oahakan alueella. Euroopan unionin lähetystöt ja edustustot seuraavat hyvin läheltä tilannetta mikä liittyy ihmisoikeusaktivistien toimintaan. Johtopäätöksenä haluaisin vielä sanoa, että huolimatta siitä, miten vakavia haasteita edessämme on, komissio on tyytyväinen siihen, miten tärkeänä Meksikon hallitus pitää näitä kysymyksiä sekä sisäisesti että kansainvälisellä näyttämöllä. Ja haluan painottaa yhteistyömme hyvää tasoa. Me arvostamme sitä, että Meksikon hallitus haluaa päästä eteenpäin ja edelleen haluamme tukea heitä parhaalla mahdollisella tavalla tässä vaikeassa tehtävässä. Kiitoksia. Mr. Mauro Mikalis. Kiitoksia, Mauro Mikalis. Olemme nyt kuulleet, ettei Euroopan komissio ole jättänyt tätä tapausta huomioimatta ja aikoo ryhtyä toimiin. Nyt minä, minulla on ilo kutsua ministeri Alejandro Negrin puhumaan. Sitten sen jälkeen kuulemme Oaxacan äh, hallitsijan. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin välittää Meksikon hallituksen nimissä meidän surunvalittelumme Jaakolan perheelle, äh, Jyri Jaakkolan äh, vanhemmille, samoin kuin äh, Betty Carinion äh, perheelle, näille, jotka saivat surmansa 27.4. Äh, arvoisa puheenjohtaja, Meksikon hallituksen osallistuminen tässä, tässä kokouksessa liittyy kahteen asiaan. Meksikon hallitus on hyväksynyt integraatiopolitiikan ajatellen ihmisoikeuspolitiikkaa. Haluamme edistää ja vahvistaa tässä asiassa toimintaa. Ja on tärkeää, että Euroopan parlamentti tunnustaa sen, että Meksiko on kumppani ihmisoikeuskysymyksissä ja haluamme, että painotetaan myös velvollisuuksia suhteessa kansalaisjärjestöihin. Me haluamme eh, toimia täysin avoimesti kansainvälisesti. Me olemme eh, vastaanottaneet myös YK tarkkailijoita tässä asioissa. On tärkeää, että parlamentti huomioi, samoin kuin Euroopan kansalaiset huomioivat, että eh, kyse on kansainvälisestä oikeudesta ja Meksiko on myös allekirjoittanut ihmisoikeussopimukset tässä asiassa ja tässä suhteessa maassamme me haluamme hyvin vahvasti painottaa YK ihmisoikeuksien julistusta ja niinpä nämä tehtävät ovat olleet hyvin olennaisia. Olemme täällä myös sen tähden, että ihmisoikeusaktivismi on tärkeää Euroopan unionissa ja Meksikossa, niin kuin tässä otetaan esiin. Meksikossa on paljon väkivaltaisuutta ja täällä parlamentissa edesautetaan siinä, että siihen, että meidän yhteistyömme ihmisoikeusasioissa paranee ja syvenee ja on tärkeää, että tämä yhteistyömme vain vahvistuu. Nyt tämä aihe, josta keskustellaan, se liittyy laajempaan yhteyteen Meksikolla on edessään hyvin vaikea eh, tilanne, joka liittyy eh, järjestäytyneeseen rikollisuuteen, mutta edelleenkin saadaan aikaan merkittäviä rakenteellisia uudistuksia. Viime vuosikymmenen aikana on saatu aikaan ihmisoikeuksissa muutoksia ja meillä on edessämme paljon haasteita, merkittäviä haasteita tällä alalla. Pitää kuitenkin muistaa, että tällä hetkellä Meksiko heikossa on oikeudelliset rakenteet, jonka avulla voidaan rankaista ihmisoikeuksien loukkaajia. Varmasti tiedätte, että meillä on tietenkin politiikka, joka puoltaa ihmisoikeuksia ja nyt meidän täytyy muistaa, että haluamme suojata myös ihmisoikeuksia. Nyt San Juan Kopalan konflikti Oaxacan osavaltiossa on tässä keskiössä. Tiedätte varmasti, että Oaxaca on etelässä ja haluaisin aivan lyhyesti ottaa esiin eh, siihen liittyviä kysymyksiä. Kyseessä on eh, sellainen osavaltio, jossa on hyvin paljon sosiaalisia ongelmia. Se on, siellä on syrjäytyneisyyttä, siellä hyvin suuri osa eh, väestöstä sellaisia, jotka kärsivät sosiaalisesta tilanteesta nyt pitäisi muistaa, että 20 prosenttia Meksikon kansalaisista se etelässä ja siellä on 16 kylää, joissa on oma kielensä. Oaxacassa on tilanne, jossa on hyvin laajalti hajautunut väestö ja siellä on myös hyvin paljon poliittista toimintaa. Oahakassa on 56 prosenttia väestöstä, joka elää alle 2500 hengen kylissä. Ja koska tämä alue on hyvin hajautunut, se on haaste meille ja on vaikeaa saada ihmisiä edes minimitasolle hyvinvointikysymyksissä. Lisäksi konfliktit, sosiaali, sosiaaliset konfliktit ja köyhyys ovat ongelmina. Ja näiden alkuperäisväestön kylien oikeudet ovat myös tärkeä asia. Nyt meillä on 402, yli 400 kylää, joissa on lähinnä alkuperäisväestöä. Ja tämä tarkoittaa, että näillä kylillä on omat järjestelmänsä ja omat vaalinsa. Siellä on myös omat intiaanin väestön oikeusjärjestelmänsä ja käytäntönsä. Äskettäin on pyritty saamaan aikaan myös tietyt puitteet näille Intianin väestön rakenteille. 2002 saatiin aikaan perustuslaillinen uudistus, joka liittyi alkuperäiskansojen oikeuksiin ja näin haluttiin suojata myös heidän oikeuksiansa. 2001 äh, lähtien äh, tähän on äh, painotettu vielä lisää. Haluaisin ottaa esiin myös sen, että näissä kylissä on pyritty parantamaan myös ihmisoikeustilannetta ja oikeuden mahdollisuutta vedota oikeusistuimiin. Mitä tulee Oaxacaan, täällä on sanottu jo, että on tärkeää kertoa parlamentille, että meillä on pidetty kongressivaalit ja kuvernöörivaalit, samoin kuin paikallisvaalit heinäkuussa. Ja tämä johti siihen, että oppositio, moni puolueinen oppositio voitti vaalit 80 vuoden eh, jälkeen. Ja niinpä eh, aivan selvästi eh, saatiin aikaan nyt se, että YK ihmisoikeusjulistusta pidetään tärkeänä asiakirjana myös näissä kylissä. San Juan Kopala sijaitsee kakos Oaxacassa. Siellä eh, on trikiväestöä. Eh, alue on noin 500 neliökilometriä. Eh, alueella on mm, noin 2700 asukasta Tällä alueella on paljon ongelmia, jotka liittyvät sosiaalisiin, etnisiin, äh, poliittisiin kysymyksiin. Ja tällä hetkellä äh, konflikti äh, on kolmen organisaation välillä ja tämä on johtanut väkivaltaisuuksiin. Kyseessä ovat MULT ja Ubisort ja lisäksi itsenäisen trikin ja Multi nämä kolme järjestöä, järjestöä toimivat alueella tällä hetkellä ja konfliktin syyt liittyvät poliittisiin asioihin, varsinkin ajatellen paikallistason hallintoa. Ja MULT, eli Triki, ja Trikin alueen yhdistäjäjärjestö, siinä on syntynyt äh, hyvin paljon jännitteitä ja se on johtanut väkivaltaisuuksiin. Sen jälkeen äh, on pyritty saamaan aikaan oikeusvaltioperiaatteen noudattamista, ja, äh, mutta kyse on kuitenkin sellaisista konflikteista, jotka ovat näiden yhteisöjen välisiä ja valitettavasti ne ovat olleet väkivaltaisia. Ihmisoikeuskomissio on rekisteröinyt yli 30 murhaa 2008-2010 ajalla. 27.4. tapahtunut hyökkäys, sen jälkeen on tapahtunut hyökkäyksiä, monenvälisiä, näiden ryhmien välisiä hyökkäyksiä. Haluamme painottaa, että nyt haluamme rikkoa rankaisemattomuuden, sitä ei voida enää jatkaa. Haluamme myös tukea Oahakan hallintoa, jotta saadaan aikaan normaali toiminta tällä alueella ja San Juan Copalassa. Syyttäjän virasto on tutkinut Beatrice Carinjon ja Jyri Jaakolan murhia ja meille on kerrottu, että on ollut, oltu yhteyksissä äh, näihin äh, äh, näiden henkilöiden asianajajiin ja nyt on löydetty noin 13 henkilöä, jotka mahdollisesti ovat vastuussa näistä hyökkäyksistä saattuetta kohtaan. Syyttäjän virasto pyysi, pyysi tuomarilta elokuussa, että äh, saataisiin äh, pidätysmääräys mm, koskien näitä henkilöitä. Ja kyse on mm, äh, siitä, että nämä ihmiset vietäisiin oikeuden eteen. Tuomari on pyytänyt, että Oaxaca olisi tästä vastuullinen ja niinpä valtakunnan syyttäjä on pyytänyt, että tätä harkittaisiin uudesti. Ja eh, tässä perusteena on se, että tutkimus ei vielä ole ollut täydellinen ajatellen aseiden käyttöä. Eh, uhrien edustajat vaatii, että eh, nyt vietäisiin asia päätökseen ja painotettaisiin sitä, että säilytetään myös toimivaltuus osavaltiotasolla. Tässä syyttäjävirasto haluaa olla yhteistyössä vanhempien ja asianajajan kanssa. On tärkeää, että parlamentti tietää myös sen, että Amerikan ihmisoikeuskomissio me haluamme saada aikaan suojaa San Juan Copalan kansalaisille ja me haluamme täytäntöön panna yhdessä eh, viranomaisten kanssa eh, toimenpiteitä, jotka tähän liittyvät. Nämä varotoimenpiteet, eh, niissä pitää olla kunnollisia ja Viime eh, perjantaina 5.11. pidettiin eh, kokous, jossa oli mukana myös eh, näiden toimenpiteiden täytäntöönpanajia ja myös alueellinen ihmisoikeuskomissio on asia valvonut. Haluan painottaa vielä, että kansalliset toimijat ovat perehtyneet myös San Juan Copalan tilanteeseen ja lopuksi vielä meitä on pyydetty välittämään parlamentille, joka tekee yhteistyötä monien järjestöjen kanssa, mahdollisuus vuoropuheluun. Haluamme tukea niitä toimenpiteitä, joita tarvitaan, jotta saadaan aikaan vuoropuhelu, jonka avulla saadaan normaali tilanne tänne alueelle. Ja Alejandro Sousa äh, vielä äh, lukee äh, kuvernöörin viestin. Olkaa hyvä. Thank you very much, minister. And now we will... Paljon kiitoksia, herra ministeri. Ja nyt annan puheenvuoron Alejandro Susalle. Hän lukee Oaxan kuvernöörin viestin. Eli ensimmäinen 12. hän astuu virkaansa. Olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia. Äh, haluaisin lukea Gavino Gue äh, tulevan kuvernöörin viestin. Hyvät parlamentin jäsenet, hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää mahdollisuudesta miettiä tilannetta Oahakassa teidän kanssanne äh, olen äh, mm, Euroopan parlamentin kanssa äh, kiinnostunut äh, ihmisoikeuskysymyksistä. Olen yhtä huolestunut kuin te tilanteesta Oaxakassa ja haluamme vahvistaa demokraattista hallintoa alueella. Minä kunnioitan sitä, että ihmisoikeudet vallitsevat alueella ja hyvin pian mm, meille tulee uusi hallitus 80 jälkeen. Meillä Meillä on valtava vastuu harteillamme ja haluamme aikaan muutoksia, jotta ei enää olisi väärinkäyttöä eikä syrjäytymistä. Me haluamme saada aikaan uudistuksia, jotka ovat syvälle meneviä. Meidän pitää antaa myös kehitysmahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Me olemme sitoutuneet siihen, että kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Niinpä me haluamme edistää tätä asiaa kaikilla voimalla. Eh, Oahakan kansa voitti pelon ja sillä on edessään toivoa. Eh, kampanjan jälkeen olen käynyt vuoropuhelua eri osapuolten kanssa ja eh, haluan sanoa, että todellinen vihollinen on köyhyys ja tietämättömyys. Demokratia on olennainen ja olen vakuuttunut siitä, että haluan tukea kansaa ja näin on ymmärretty, että, että rauha on hyvin olennainen, jotta voidaan elää eloa. Tämä tehtäväni ei ole helppo. Olen kuitenkin luottavainen siihen, että nyt voimme tätä, tällä tavoin torjua epäoikeudenmukaisuuksia, jotka ovat vallinneet Oaxacassa. Ja me haluamme noudattaa lakia kaikissa toimielimissämme ja olemme varmoja siitä, että normaali tilanne saadaan aikaan, kun saamme aikaan rauhantilan. Ja nyt mm, toivon, että me saamme apua myös virkamiestasolta. Me Aivan kuten aikaisemmin on sanottu, haluamme kunnioittaa ihmisoikeuksia ja saada aikaan rauhaa. Aiomme pyrkiä tähän hyvin sinnikkäästi ja haluamme, että valtaa ei väärinkäytetä. Ainoastaan hyvällä tahdolla voimme päästä tähän tulokseen. Äskettäin meillä on ollut valtavia tragedioita ja I, I've been reminded Anteeksi, voisitteko puhua hieman hitaammin? Teen itsekin usein tämän virheen, mutta voisitteko puhua hieman hitaammin? Eh, no abrigamos de... Niinpä, meillä on ollut valitettavasti tragedioita väkivaltaisuutta on ollut edelleen ja näin ihmiset, jotka ovat uhranneet koko elämänsä näille asioille, ovat saaneet surmansa. Me olemme pahoillamme näistä ihmisoikeuksien puoltajat Eh, Jyri Jaakola esimerkiksi, eh, he ovat eh, mm, hyvin voimakkaasti puoltaneet oikeuksia ja menettäneet henkensä. Me teemme kaikkemme, jotta oikeus, oikeuden eteen tuodaan syylliset. Me olemme pahoillamme ja haluamme osoittaa solidaarisuutemme ja pahoittelumme, mutta nämä sanat eivät riitä. Politiikka on tärkeää, on tärkeää elää yhdessä ja kaikissa ihmisissä on nähtävä myös veli ja sisar. On tärkeää saada aikaan luottamusta yhteiskuntaan. Ja, mm, niinpä, eh, me emme halua enää väkivaltaisuutta. Eh, on tärkeää, että paikalla on myös eh, tarkkailijoita ja maa, jota hallitsemme, se on, sillä on hyviä luonnonvaroja käytössään ja toivottavasti tätä kautta pääsemme onnellisempaan elämään ja voimme auttaa myös vähemmistöjä, köyhiä ja alkuperäisiä ryhmiä. Näin toivomme, että on mahdollista onnistua ja pääsemme eteenpäin ainoastaan niin, että kuuntelemme, analysoimme ja käytämme kaikki voimamme, jotta saamme aikaan oikeutta. Näin on ansaittava myös valta. Ja näin haluan edelleen toivoa, että pääsen keskuuteen mahdollisimman pian. Ja nyt haluaisin tervehtiä vielä teitä. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Uh, Sousa. Kiitoksia eh, tästä esityksestä Huokaan kuvernöörin puolesta. Haluan mainita, että arvostan, että näin korkearvoinen edustaja on täällä paikalla – Maailmassa on paljon maita, jotka eivät kyllä lähetä tänne näin korkeavaltaisia edustajia puhumaan silloin, kun ihmisoikeusaktivisteja on murhattu ja niitä on valitettavasti näitä murhia aivan liikaa. Antaisin ensimmäisenä puheenvuoron kollega Hassille, joka on myös Jyri Jaakkolan perheen perheystävä. Ja hän on ollut Kellerin kanssa heinäkuussa Meksikossa vierailulla. Kiitoksia puheenjohtaja. Olette saaneet raportin, jonka olemme laatineet matkastamme Meksikoon. Toivottavasti teillä on aikaa lukea raportti ja myös päätökset, päätöslauselmat voisin kuitenkin tiivistää sen, mitä siellä koimme. Aluksi haluan kiittää Meksikon hallitusta yhteistyötä, yhteistyöstä, jota he tekivät meidän kanssamme, kun olimme Skakelerin kanssa vierailulla kesä-heinäkuun vaihteessa. Betty Carinion ja Jyri Jaakkolan murha tapauksen tilanne on vielä avoin ja on erittäin tärkeää ymmärtää se, että kyse ei ole sisäisestä konfliktista alkuperäisväestön sisällä. On paljon merkkejä siitä, että siellä tapahtuva väkivalta – sitä tuetaan ja mahdollisesti jopa johdetaan ulkopuolelta. Kuten ministeri mainitsi, on kolme trikiryhmää, jotka taistelevat toisiaan vastaan. Kaikki ovat ymmärtääkseni aseistettuja. Yksi ryhmä on paljon paremmin varusteltu ja aseistettu ja myöskin vaikuttaa, että tämä ryhmä olisi koulutettu. Peti Karinjon ja Jyri Jaakkolan murhat tapahtuivat aseilla, joita ei laillisesti saisi myydä siviiliväestölle. Kyse oli siis armeijan aseista. Suurin osa tapaamistamme ihmisistä oli sitä mieltä, että Tämä Ubisoft-ryhmä tekee yhteistyötä Oahakaan ulkopuolisten tahojen kanssa. Itse uskon, että esimerkiksi yksi merkki tästä yhteydestä on se, mistä rouva Jaakkolakin mainitsi, Eli se, että vasta seuraavana päivänä paikallinen poliisi tuli tutkimaan rikospaikkaa, vaikka poliisi tiesi, että siellä oli ammuttu ihmisiä. Poliisin, paikallisen poliisin selitys tälle oli se, että heitä ei määrätty paikalle. Eurooppalaisille varmasti ajatus siitä, että poliisi, joka tietää, että ihmisiä ei ole, on tapettu, tarvitsisi vielä erillisen luvan mennä paikalle. Se kuulostaa meillä Euroopassa erittäin oudolta. Jotkut selviytyjistä, joita tapasimme, kertoivat, että ampujat ampuivat niin kaukaa, että selviytyjien tun, tun, heistä tuntui siltä, että nämä ampujat olivat kyllä koulutettuja ampuja ehkä armeijan koulutuksen saaneita. Monet selviytyjistä, joita tapasimme, kertoivat myös, että, että he pelkäävät oman turvallisuutensa puolesta tämän traagiseen ampumistapauksen ja Peti Karin ja Jyri Jaakolan murhan jälkeen he ovat kokeneet tapahtumia ja heistä on tuntunut, että heitä on seurattu näissä tilanteissa aivan kuin he olisivat jollain tavalla epäiltyjä, eivätkä uhreja tässä tapauksessa. Yhteenvetona kaikki se, mitä kuulimme selviytyjiltä ja muilta ihmisiltä tämän matkamme aikana – viittaavat siihen, että, että sekä Jyri Jaakola että se mitä, että tässä olisi tärkeää suojella mahdollisia uhreja ja todistajia, kuten Rova Jaakkola ja David Penjakin mainitsivat. Yhteys Oahakan ulkopuolisiin tahoihin ja aseistettuihin ryhmiin on myös tutkittava. Ja on tärkeää, että tämän tapauksen tutkinnasta vastaava, vastaa liittovaltio eikä niinkään osavaltion tekijät. Now it's my pleasure to invite uh, the chair. Kiitoksia, kollega Hassi. Ja nyt annan puheenvuoron Meksikon ja EUn välisen valtuuskunnan edustajalle Markus Ferberille. Haluatteko nyt ottaa puheenvuoron vai odotan, otammeko ensin muita kommentteja? Arvoisa puheenjohtaja, totta kai minä haluan puhua. Ensinnäkin minä haluan kiittää tämä alivaliokunta, joka on ottanut käsittelyn tämän aiheen, on erittäin tärkeää, että me eurooppalaisina annamme erittäin selkeän merkin, että me seuraamme tätä asiaa ja haluamme tehdä kaiken mahdollisen, kun me havaitsemme, että väkivalta kohdistuu Euroopan unionin kansalaisia kohtaan. Tässä täytyy todellakin ottaa ihmisten intressit tällä vaikealla alueella huomioon. Ja todellakin olin hyvin liikuttunut siitä, mitä Juri Jaakolan vanhemmat sanovat. Ei ole kovin yleistä, että tällaiset viralliset edustajat tulevat kuulemistilaisuuksiin, joten tässä on nyt myös selkeästi otettu kantaa tilanteeseen. Ja he ovat ilmoittaneet, että he auttavat. Ja totta kai me toivomme, että tämä ei sitten ole ainoastaan kauniita sanoja. Meidän valtuuskuntamme on joulukuussa Meksikossa ja meillä on hyvin paljon aiheita jo listattuna, jotka koskevat ihmisoikeuksia. Me tulemme ottamaan keskustelussa nämä asiat esille ja kuten sanottua, tässä ei ole kysymys ainoastaan siitä, että selvitetään ainoastaan yksittäiset tapaukset. Totta kai sekin on tärkeää, koska kaikkien täytyy tietää, että tässä täytyy löytää syylliset, mutta totta kai tässä täytyy myös puuttua yleiseen tilanteeseen, niin että tulevaisuudessa voidaan estää vastaavanlaiset tilanteet ja että myös se, mitä komissio otti esille täällä, eli todistajan suoja, ohjelmat, muutkin ottivat ne esille. Eli tällaisia lainsäädäntötoimenpiteitä, jotka täytyy tehdä kansallisella tasolla. Eli tällä tavalla voitaisiin sitten saada aikaiseksi se, että jos tällaisia rikoksia tapahtuu, että ne saadaan selvitettyä. Varmasti kaikkien intresseissä on, että tällaisessa valtiossa, jonka kanssa meillä on näinkin tiiviit suhteet niin kuin Meksikon kanssa, niin meillähän siis ei ole ainoastaan valtuuskuntaa, vaan tämmöinen korkeampi tahoinen säännöllinen tapa, tapaaminen taarikkojen välillä, siis myös hallitustasolla käydään erittäin paljon keskustelua, niin tällaisissa maissa todellakin ei saisi tapahtua tällaista ja Eli tästä juuri on kysymys. Täytyy taata se, että maat, joilla on ety, etuoikeutettua yhteistyötä Euroopan unionin kanssa, niin sen maan täytyisi tehdä kaikkensa, jotta se ei hyväksyisi sitä, että on tällaisia alueita jossa tällaista pääsee tapahtumaan. Ja tämä tulee olemaan viesti, jonka me otamme marraskuun lopussa joulukuun alussa esille Meksiko Cityssä. Ja se tosiasia, että hallituksen edustaja on tullut paikalle, on ottanut aikaa tullakseen tänne ja antanut meille tukensa, niin tämä antaa toivoa sille, että on mahdollista, että tässä yhdessä konkreettisessa tapauksessa saadaan edistysaskeleita, mutta myös yleisessä tilanteessa, jotta tulevaisuudessa tällaista sitten ei enää pääsisi tapahtumaan. Todellakin tämä on todettava, että tämä on kaikkien eh, intresseissä, eri väestön ryhmien intresseissä että näin tapahtuu. Ja minä haluaisin todellakin kiittää kaikkia osallistujia, ja te voitte olla varmoja siitä, että me tulemme Meksiko Cityssä todellakin ottamaan kaikki nämä kysymykset esille. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ferber. Kiitoksia, Markus Ferber. Olemme tässäkin huomanneet, kuinka tärkeää on se, että alikomitea ja EU-Meksiko-valiokunta pitävät yhteistyötä Haluan kiittää myös Meksikon kuvernööriä siitä, että hän kertoi tilanteesta. Ja varmasti meillä on paljon mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja lisätä yhteistyötä, jotta näiden rikosten syylliset saataisiin oikeuteen. Nyt haluaisin kysyä, haluaisivatko herra tai rouva Jaakkola tai David Penja vielä käyttää puheenvuoron? Siis, Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, nyt haluaisin aivan lyhyesti ottaa kolme seikkaa esiin, koska paikalla on Meksikon hallituksen edustajia. He ovat osoittaneet olevansa käytössä voisimmeko mahdollisesti tehdä tietynlaisia sopimuksia, jotta saisimme aikaan tietyn seurantajärjestelmän tähän kuulemiseen, niin että saisimme aikaan jotakin konkreettista. Tästä kolme seikkaa. Ensinnäkin mitä tulee eh, todistajien ja eh, henkinjääneiden suojeluun. Me olemme molemmat otteeseen vaatineet sellaista. Sellaista suojelujärjestelmää ei ole, vaikka se vaikuttaa meistä hyvin tärkeältä. Ja toinen kysymys on sitten tutkimus eh, ei pelkästään 27.4. saattueelta kohdistuneeseen hyökkäykseen Ubisoft ja paikallishallinto että kyseessä on puoli sotilaallinen ryhmä, se saa rahoitusta valtiolta tämän ryhmän tutkimukset, näin saataisiin aikaan myös päätöksen nämä hyökkäykset. Ja lopuksi tämä tapaus itsessään, sitä tutkitaan edelleen. Tässä tutkimuksessa on virheitä, siinä on myös puutteita, joista syyttäjän virasto on vastuussa. Me haluamme auttaa tässä tutkimuksessa ja me haluamme korjata, mutta haluaisimme, että kyse ei ole siitä, että ainoastaan osallistutaan, vaan voitaisiin tehdä suoraan yhteistyötä viraston kanssa, jotta saadaan aikaan oikea päätös. Kiitos. Um, does the Mexican government want to react? Kiitoksia. Haluaako Meksikon hallitus vielä kommentoida? Olkaa hyvä, ministeri. Sí, eh, muchas gracias. Kiitoksia kovasti eh, puheenjohtaja. Ensinnäkin eh, minä haluaisin vielä kerran toistaa sen, että minua pyydettiin välittämään se, että Meksikon hallitus on sitoutunut siihen, että se ei halua jättää rankaisematta näitä rikoksia. Ennen kuin otin yhteyttä syyttäjän virastoon ja sen sihteeristöön. Minua pyydettiin välittämään kaksinkertainen viesti. Ensinnäkin äh, halutaan avoimuutta ja että päästään eteenpäin tutkimuksissa ja ymmärrän kyllä, että asianajaja PEN ja äh, myös vaatiin ja sen mukaan, mm, mitä meille on kerrottu, niin äh, tässä syyteen virasto suhtautuu hyvin avoimesti myös näihin korjauksiin, joita halutaan tehdä, josta mainittiin. Ja toiseksi haluan vielä painottaa, Eh, kuvernöörin eh, viestiä. Oaxacassa on paljon asioita, joita on vaikea ymmärtää ja uskoisin, että tässä tunnin kokouksessa on todellakin eh, liian vähän aikaa, jotta voisimme selittää näin monimutkaisen tilanteen. Joka tapauksessa kuvernöörin prioriteetti on se, että saadaan aikaan takaisin rauha ja normaali tila. Nämä ovat siis ne viestit, joita ensimmäiseksi haluaisin välittää Mm, haluan välittää viestin Jyri Jaakolan vanhemmille hallituksen puolesta. Kiitos. I'm sure you can continue to discuss among yourselves. Kiitoksia. Voitte tämän tavan sen jälkeen keskustella asiasta vielä. Nyt antaisin puheenvuoron Sala Frankalle, joka tuntee Meksikon tilanteen. Äh. Kiitoksia vielä puheenjohtaja. Haluaisin osoittaa solidaarisuuteni Jyri Jaakkolan vanhemmille ja haluaisin pyytää tosiaankin, että nyt äh, syylliset saadaan oikeuden eteen. Nyt tämä, tässä äh, viitataan julkiseen kuulemistilaisuuteen ajatellen Meksikon ihmisoikeustilannetta niin puheenjohtaja, minun mielestäni tämä tässä olisi voitu käyttää hiukan enemmänkin aikaa, koska meillä on hyvin vähän aikaa. Me tiedämme kaikki, mikä on tilanne Meksikossa, koska siellä hallinto Calderonin ähm, hallitus on ryhtynyt äh, huumeiden vastaiseen taisteluun, äh, niinpä äh, kuten hallitus on sanonut, me olemme saaneet hyviä uutisia aikaisista tapahtumista. Mutta puheenjohtaja, Meksiko on hyvä kumppani EUlle – ja eh, siellä eh, ollaan uudistusprosessin keskellä. Eh, maaliskuussa käydessäni mm, kokouksissa oli paljon eri osapuolia edustettuina, myös kansalaisjärjestöjä ja silloin myös kanslerin virasto otti esiin nämä kysymykset ja syyttäjän virasto ja Minun mielestäni meidän pitäisi käyttää hyväksemme yhteistyövälineitä, joita meillä on käytössämme myös ihmisoikeuskysymyksissä, jotta voisimme vielä saada tätä ongelmaa valokeilaan ja saisimme tukea näissä kysymyksissä, joissa Meksiko kärsii merkittävästi haluaisin vielä painottaa, että Meksiko on maa, jolla oma, oma parlamenttinsa, hallintonsa, oikeuslaitoksensa ja haluaisin, että siellä saadaan aikaan parempaa vuoropuhelua vielä. Myös valtuuskunnan puheenjohtaja Ferber osallistuu pian kokoukseen Meksikossa ja tietenkin meidän täytyy kiinnittää sielläkin huomiota eh, tähän Olajan ohjelmaan, eh, kun olemme yhteyksissä kansalaisyhteiskuntaa samoin kuin parlamentin ja hallituksen. Ja eh, silloin meidän pitää painottaa sitä, että saadaan näistä rikoksista vastuussa olevat oikeuden eteen. Kiitoksia. Thank you, Mr. Salafranca, for this, uh, Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja neuvoista, kuinka voimme käyttää käytössä olevia työkaluja. Kiitoksia ministeri Negrin siitä, että olitte paikalla. Kiitos suurlähettiläs. Kiitos Jyri Jaakkolan asena ja David Penja ja kiitoksia Eva-Leena ja Raimo Jaakkola siitä, että pääsitte paikalle. Kiitokset myös kaikille muille, jotka olivat täällä mukana ja kiitos myös komissiolle. Seuraavat kymmenen minuuttia me käytämme Kuubaa koskevasta päätöslausemasta, joka on tulossa. Kuubahan on nyt parlamentissa keskustelun alla, koska nyt on juuri tehty päätöslauselma Kuuban poliittisten vankien, mielipidevankien tilanteesta. Ja Saharov palkinto 2010 on päätetty antaa Kiermo Farinjalle, ihmisoikeusaktivistille. Haluan painottaa, että me joulukuussa keskustelemme asiasta tarkemmin ja siellä toivottavasti Saharov-palkinnon saaja pääsee paikalle vastaanottamaan palkintonsa. Nyt antaisin puheenvuoron latinalaisen Amerikan työryhmän, neuvoston työryhmän puheenjohtajalle Duamelille. Meillä on vain yksi puheenvuoro tähän keskusteluun, eli herra Duamel neuvostosta, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että käytetään aikaa tähänkin tärkeään aiheeseen. Haluaisin ottaa esiin sen, että eh, kun komission on paikalla, niin varmasti nyt on teknistä asiantuntemusta tässä asiassa paljonkin olemassa, mutta aivan lyhyesti esittelen keskustelun vaiheet eh, Eurooppa-neuvostossa. Ja Ehkäpä eh, voisin puhua aivan hyvin lyhyesti. Eh, otan esiin ainoastaan kolme eh, seikkaa. Ensinnäkin nämä välineet, joita on olemassa. Ajatellen Kuubaa. Te otitte jo esiin sen, että Euroopan neuvosto käyttää lähinnä yhteistä kantaa tässä. Tämä väline on laadittu ja hyväksytty 1996 ja sen jälkeen se on ollut voimassa ja se heijastelee suhteita Euroopan unionin ja Kuuban välillä. Kyseessä on yksipuolinen asiakirja. Sen jälkeen asetettu sanktioita Kuuballe ja e, sitten nämä e, sanktiot peruutettiin. Euroopan unioni on myöskin ryhtynyt uudestaan yhteistyöhön, mutta ehkäpä tästä komissio puhuu enemmän. Ja sitten toinen seikka, joka on aika myönteinen ajatellen Kuubaa. Kyse on poliittisesta keskustelusta, joka herää uudestaan henkiin viimeaikaisen kehityksen jälkeen, kun se on ollut niin myönteistä. Nämä ovat siis myönteisiä näkökohtia, mutta nyt toinen puoli asiasta. Me olemme todenneet tiettyjä merkittäviä muutoksia Kuuban hallinnossa ja ensinnäkin Eh, on vapautettu poliittisia vankeja ja sitä kautta on tunnustettu se, että on olemassa poliittinen vanki käsite. Se ei ole poliittisesti eh, sivuutettava asia. Eh, heidät on melkein kaikki vapautettu ja mahdollisuus poistua Kuubasta. Kuuba on hyväksynyt poliittisen vuoropuhelun EUn kanssa – nyt on pidetty neljä kokousta. Viimeinen oli Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Ja silloin painotettiin, että halutaan jatkaa tätä vuoropuhelua. Ja sitten toinen kehityskulku, se on merkittävä neuvoston mielestä, kaup- taloudelliset avaukset on päätetty vapauttaa tiettyjä mikrotaloudellisia toimintoja ja on tehty tiettyjä rakenneuudistuksia. On vähennetty merkittävästi virkamiesten määrää näin. Mutta olennaista on nykyinen poliittinen keskustelu ja e, siinä on uusia käänteitä heinäkuun jälkeen e, kaikkien näiden myönteisten merkkien myötä korkea edustaja e, Ashton on päättänyt, että meidän täytyy toimia niin, että osoitamme, että EU osaltaan pystyy suhtautumaan myönteisesti ja pystyy aloittamaan uudet suhteet Kuubaan. E, eli ikään kuin tehdä suhteista bilateraaliset tämän maan kanssa. Niinpä nyt on laadittu asiakirja. Se on eräänlainen työasiakirja, jossa on otettu esiin tiettyjä mahdollisuuksia muuttaa yhteistä kantaa. Tämä on aivan alustavaa Eh, ja eh, sisäisiä tarkoituksia varten, mutta näin on saatu käyntiin eh, harkintaprosessi neuvoston sisällä ja siinä on kolme pääseikkaa. Ensinnäkin se, että säilytetään Euroopan unionin yhteinen kanta suhteessa Kuubaan ja toiseksi halutaan kahden välistää suhteet Kuubaan, eli kaikki nykyiset välineet suhteessa Kuubaan, ne säilytettäisiin ja kodifioitaisiin. Ne tulisivat mukaan tekstiin sopimuksen ilman, että lisätään siihen mitään. Ja sitten toiseksi vielä, tai kolmanneksi vielä ajatellen poliittista ulottuvuutta, kaupallista yhteistyöulottuvuutta myös. Kaikki tämä on käynnistynyt ja korkea edustaja on käynnistänyt tällaisen toimen 14 heinäkuuta. Toinen keskustelu käytiin ulkoasiainneuvoston yhteydessä viime viikolla ja keskustelu tosiaan käynnistyy syvällisemmin Kuubasta. Kiitoksia. Yes, thank you very much for this report. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Nyt pyy, antaisin puheenvuoron kahdelle kollegalle, rouva Weber ja herra Obios. Rova Weber, olkaa hyvä. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tämä aihe on esityslistallamme mielestänne. Mielestäni on erittäin tärkeää keskustella tästä, kun komissio jo on heijasteluvaiheessa ja pohtii, mitä yhteisen kannan suhteen tulisi tehdä tulevaisuudessa. Se, mitä komission edustaja juuri sanoi, niin haluaisin kommentoida sitä lyhyesti kaksi kommenttia. Yksi myönteinen asia täällä puhuttiin poliittisten vankien vapauttamisesta. Haluaisin tarkastella lähemmin, mitä on tapahtunut Kuuba on ollut kansainvälisen paineen alla, mitä poliittisten vankien vapauttamiseen tulee. Ainoastaan osa poliittisista vangista vapautettiin ja monet karkotettiin sitten Kuubasta heti sen jälkeen. Jos tämä on tapa, jolla hallitus kohtelee poliittisia vankeita ja sitten sanotaan, että tilanne on parantunut, niin anteeksi nyt vain, minä olen täysin eri mieltä tämän näkökannan kanssa. Minä tulen maasta, joka oli kommunistinen valtio, ja minä tiedän, että näin hallinto teki omille mm, poliittisille vangeille. Eli ne laitettiin pois maasta, jotta heitä ei voitaisiin kuulla maassa. No sitten taloudellinen vapauttaminen, totta kai tätäkin täytyy tarkastella. Mikä oli syy muutos, muutokseen taloudellisissa kysymyksissä? Halusivatko San Diegon viranomaiset omaisuutta vai oliko tämä vain sitä, että talous romahtaa ja jonkun täytyy muuttua? Ja tämä oikeastaan tapahtui kaikissa kommunistitalouksissa. Ja totta kai se epäonnistuu lopuksi, koska ne eivät ole kestäviä. Tämä ei ole siksi, että hallitus haluaisi vaiht- tehdä muutoksen, vaan on paineita muutokseen. Ja jos komissio haluaa tehdä rukseja ja haluaa nyt tehdä, kiinnittää huomiota todellisiin muutoksiin, niin sitten tarvitsee median vapaus, internetin käyttövapaus, poliittisten puolueiden täytyisi pystyä toimimaan Kuubassa. Ja mutta myönteiset näkökannat ovat ainoastaan ne, jotka tässä esitettiin, mutta mielestäni kuitenkaan huomattavaa parasta ei ole tapahtunut että mielestäni yhteistä kantaa ei tarvitse muuttaa. Kiitos. I certainly agree with you that... Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä siitä, miten hallitus toimii tässä asiassa ja että poliittisten vankien karkoitus on tavallaan lisää rangaistus jo näille henkilöille. Helsingin kirjamessuilla oli, oli kutsuttu, olin kutsunut sinne yhden vapautetun poliittisen vangin, mutta hän ei valitettavasti saanut matkustusasiakirjoja eikä päässyt paikalle. Nyt antaisin puheenvuoron Andri Kiinille. Meillä on sitten myöhemmin mm, on käynnissä keskustelun yhdistyneen YK on äh, turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325, mutta nyt annan puheenvuoron. So our next, next speaker is Mr. Obios. The floor is yours. Äh, seuraavana puhuu herra Obios, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ne tiedosta, jota saimme äh, komissiolta näistä Ashtonin asiakirjoista, eli poliittinen vuoropuhelu, sen kehittyminen Kuuban kanssa, se on myönteinen asia. Ja tässä valiokunnassa eh, viesti, joka meidän pitäisi välittää, on eh, se, että meillä pitäisi olla tietty tasapaino. Eh, tietenkin kaikki olemme nähneet, mm, että, että tässä vapauden puute on aivan merkittävä tuossa maassa, mutta uskoisin, että saamme aikaan uskottavuutta silloin, kun säilytämme tasapainoisen kannan suhteessa ihmisoikeustilanteeseen. Sanotaan, että ei pitäisi vertailla, mutta haluaisin muistuttaa, että meillä – on assosiaatiosopimus ja eh, keskustelemme Libyan kanssa eh, puitesopimuksista ja se on sellainen eh, maa, joka mm, en helposti ole vapauttanut näitä vankeja ja meidän ei pitäisi eristää tuota Kuuban saarta. Meidän täytyy olla tyytyväisiä vapautuksiin, 53 poliittisen vangin vapautuksen viime aikoina. Kuuban katolinen kirkko ilmoitti kolmen vangin vapauttamisesta muutama päivä sitten ja tällä tavoin vuoropuhelun kautta saadaan aikaan ei ehkä tyydyttäviä tuloksia, mutta ainakin parempia kuin sanktio ja painostus boikotti saartopolitiikalla on saatu aikaan äh, Castron äh, hallinnossa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Herra Salafranca, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja on tärkeää muistaa Euroopan unionin ja Kuuban eh, suhteet tietyissä puitteissa. Kuuba on ainoa latinalaisen Amerikan maa. Eh, sen kanssa ei ole mitään assosiaatiosopimusta ja tämä epänormaali tilanne. Eh, se ei johdu Euroopan unionista. Vuonna 1995 Felipe González oli silloin vallassa sai valtuutuksen ja komissio esitteli neuvostolle tietyt puitteet ajatellen kahdenvälistä yhteistyötä ja latinalaisen Amerikan suhteista vastuussa oleva valtuuskunta päätti rohkeasti, että kun ei ole halua mennä eteenpäin ihmisoikeuksissa e, eikä noudateta vaatimuksia ja niin päin lähdetty neuvottelemaan eteenpäin. E, ja seuraavat tapahtumat sitten e, vuonna 1996 annettu päätös ja e, sitten my, saatiin aikaan vasta paljon myöhemmin e, uusien vankien vapautuksia ja e, nyt sitten myöhemmin lähdettiin sanktioihin, ja, jotka on poistettu ja meidän pitäisi nyt minun mielestäni arvioida juuri, mitä tapahtuu, mikä on neuvoston yhteinen kanta. Siinä on kaksi järkevää seikkaa. Ensinnäkin meidän pitää mennä eteenpäin kohti poliittisten vankien vapautusta ehdottomasti ja välittömästi jos he eivät saa asua omassa maassaan, kyse ei ole eh, vapautus ilman ehtoja ja eh, vapautus ei ole välitön, niin kuin eh, katolinen kirkko sanoo. Siellä on pyydetty yli 50 henkilön vapautusta ja edelleen on 13 henkilöä, jotka odottavat vapautusta. Haluan muistuttaa korkean edustajan edustajalle, onko tämä myönteinen näkökohta. Ja jos tämä on myönteinen näkökohta, niin täytyy muistaa, että Orlando Zapatan äiti, siis tässä tuomittiin tuo, tämä on hyvä uutinen ja nyt meidän pitää muistaa, että Kuubassa on vankina henkilöitä, jotka eivät ole muuta rikosta tehneet kuin ilmaiseet itseänsä vapaasti. Vaadimme, että heidät vapautetaan nyt pitää eh, löytää ratkaisu tähän ongelmaan. Euroopan parlamentti on hyväksynyt aivan selkeän päätöslauselman. Vaaditaan eh, ilman mitään ehtoja välitöntä vapautusta vangeille. Ja eh, mikä sitten onkin suhteemme Kuuban, Kuubaan, meidän pitää noudattaa ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, perusvapauksia. Niinpä olemme pyrkineet parantamaan suhteita ja e, nimenomaan e, Kuuban kansaan. Mutta e, tuloksia ei ole vielä saatu aikaan. Me emme halua, että Kuubassa vallitsee Vietnamin tai Kiinan kaltainen järjestelmä. Me haluamme, että meillä on yhteiset arvot ja samantyyppiset kuin muualla latinalaisessa Amerikassa. Nyt Euroopan parlamentti antoi valkoisille, valkoisen pukeutuneille naisille palkintonsa, eikä he, he eivät kuitenkaan ole päässeet hakemaan Saharov-palkintoa. He eivät pääse omasta maastaan pois eikä sinne takaisin. Tämä on asia, joka pitäisi muistaa nyt kun annettiin 2010 Saharov-palkinto Rafarinjaselle. Tämän pitäisi olla tärkeä seikka siinä, että meidän pitää edelleenkin kunnioittaa perusvapauksia ja ihmisoikeuksia. Ja tässä suhteessa on tietenkin hyvä uutinen, että on vapautettu eh, vankeja, poliittisia vankeja, mutta minun mielestäni eh, tässä eh, vielä ei ole päätty, päästy päätökseen ja on sellaisia argumentteja, jotka ovat täysin todellisuuden vastaisia ja nyt tämä mm, neuvoston yhteinen kanta mahdollistaa sen, että tilanne on, on nyt ennen kuin hyväksyttiin 96 tämä yhteinen kanta, ei, ei edelleenkään tarpeeksi tuettu mahdollisuuksia ihmisoikeuksiaan. Tietenkin haluaisimme paremmat suhteet Kuuban ja kahdenväliset suhteet, mutta nyt meidän pitää vaatia poliittisten vankien välitöntä vapautusta ja tällä, tätä kautta saataan aikaan ihmisoikeuskentällä myös edistystä. Nyt tällainen päätöslauselma on hyväksytty myös Euroopan parlamentissa. Kiitos. Thank you, Mr. Salafranca. Our inter- Kiitoksia, Salafranca. Tulkkien täytyy poistua paikalta, eli seuraavat puhujat